auttaa siinä, että saataisiin juuri tuo kuolemanrangaistus pois totaalisesti kokonaan. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitoksia, komission jäsen Kallas. Meillä on kuusi päätöslauselmaesitystä ja äänestämme niistä keskustelun jälkeen. Seuraavaksi esityslistalla on Uganda, David Katon murha Ensin Lunacek, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naisten herrat. Me kaikki varmasti olisimme toivoneet, että David Katoa ei olisi joitakin viikkoja sitten murhattu, vaan että hän, kuten aikaisemmin, voisi olla täällä keskuudessamme puhumassa Ugandan lesboja homoyhteisön oikeuksista. Ja nyt meidän täytyy katsoa, kuinka voimme puuttua tilanteeseen. Me kaikki toivoisimme, että hän olisi edelleen hengissä ja että hän ei olisi joutunut tällaisen brutaalin iskun kohteeksi. Kato toimii Ugandassa ihmisoikeusaktivistina homojen, lesbojen ja bi- ja transseksuaalinen puolesta. Ja olen tyytyväinen siihen, että me todella laadimme tämän päätösaselman, jossa Tuomitsemme katon murhan ja vaadimme Ugandan hallitusta ja myös uskonnollisia johtajia vihdoin lopettamaan tällaisen kiihotuksen homoseksuaaleja vastaan ja muita vähemmistöjä vastaan. Ja tähän kuuluu myös se, että lesbot, homot, bi- ja transseksuaalit voivat elää vapaasti myös Ugandassa. Meillä EU:ssa on vastuu siitä, että puolustamme näitä samoja oikeuksia ja edistämme näin sitä, mitä herra Kato edisti. Ja siksi on välttämätöntä, että ulkoministerimme Ashton ja uusi ulkosuhdehallinto ajavat näitä samoja oikeuksia ja että he käyttävät tiettyjä välineitä, joita meillä on käytössämme homojen oikeuksien puolustamiseen muissakin maissa. Kiitoksia seuraavaksi Shake, puolitoista minuuttia. Commissioner, dear colleagues. Komission tänään on kiireinen keskustelu LGBT-yhteisön oikeuksista kolmatta kertaa tällä toimikaudella. Kaksi muuta koskivat David Katoa myöskin. Hänet brutaalisti murhattiin. Meidän täytyy jatkaa syrjinnän käsittelemistä Edelleen Kekkonen murha on rikos, joka täytyy tutkia täysin ja puolueettomasti. Ja pelkästään täytyy saada tekijöitä oikeuteen, vaan kun ajatellaan tätä laajempaa kontekstia, jossa syrjitään ja uhataan LGBT-yhteisön ihmisiä, sitä täytyy analysoida tätä tilannetta. Rolling Stone-lehti ja Ugandan parlamentaarikot ovat olleet tässä mukana. Sen sijaan, että ne suojelleet kansalaisia. Sen jälkeen, kun katomurha oli, tapahtui, niin viranomaiset ovat olleet hiljaa liberaalien ja demokraattien ryhmä on ottanut LGBT-oikeudet agendalle yhä uudestaan. Ja koko parlamentin tuella olemme saaneet kunnioitusta heidän ihmisoikeuksia kohtaan, koska siitä LGBT-oikeuksissa on kysymys. Emmekä voi olla hiljaa. Toivon, että ne parlamentin jäsenet, jotka joskus epäröivät ja ovat ehkä vastahakoisia LGBT-oikeuksien puolustamiseksi, ajattelevat uudelleen ja toteavat, että ihmisten tappeleminen ei koskaan on oikeutettua ja sen täytyy saada kohte osakseen meidän täysi tuomitsemillemme, kuten kaikkien muidenkin vähemmistöjen syrjiminen kautta maailman, kuten kristityt. Ulkosuhdehallinnon täytyy käyttää välinevarastoaan, jotta voidaan puolustaa LGBT-ihmisten oikeuksia täydimääräisesti Ugandassa. Kiitoksia. Kiitoksia, Scharke. Seuraavaksi minuutit Chanak. David Kate. Puhemies David Katon murha on suoraan seurasta vihamielisyyksestä vihasta, joka kohdistuu Ugandan LGBT-ihmisiä vastaan. Monet kovan linjan parlamentaarikot tähän yllyttäneet. Kaksi kertaa viime vuonna eh, on ollut järkyttäviä yrityksiä joidenkin parlamentaarikojen puolesta antaa eh, kuolemanrangaistus tästä. Tämä on todellakin tekopyhää ja ihmis, totta kai ihmiset joutuvat kuolemanvaaraan ja tämän osoittaa juuri David, David Kato. Hän tiesi, mitä riskejä siihen liittyy, tähän julkisesti puolusti homoseksuaalia. Ja lehdessä esimerkiksi julkaistiin homoksi väitettyjen ihmisten kuvat ja nimet ja sanotte, että heitä tulisi hirttää. Uskon, että omassa vaalipiirissä on kovasti huolissaan siitä, että EU antaa tukea tällaiselle maalle, jossa ikävä kyllä ei pelkästään siirtä tällaista toimintaa, vaan myös, myös tuetaan. Toivottavasti EU ja Afrikasta kumppanit pohtivat tätä kysymystä ja ilmaisevat vihamme tästä murhasta ja pitäisi jatkossakin pohtia sitä, että apuun täytyy liittää, liittää edistystä perusihmisoikeuksien kohdalla Afrikan mantereella. Kiitokset Sanok. Seuraavaksi Vergia minuutti 30. Merci, monsieur président. Nous Kiitoksia puhemies. Nyt tämä on jo kolmas päätöslauselma tällä vaalikaudella käsitellään LGBT-ihmisten syrjintää Ugandassa. Tässä kiinnitämme huomiota tietysti David Katon, jonka murha on tuomittu varsin vahvasti monissa kansainvälisissäkin yhteyksissä. Herra Kato on symboli homofobian vastaista taistelusta Ugandassa ja erityisesti tämä liittyy tähän Bahati lakiesitykseen, jossa pyritään kriminalisoida hom- homoseksuaalisuus, koska puhutaan jopa elinikäisistä rangaistuksista tai kuolemarangaistuksesta. Meidän pitää osoittaa kunnioitusta häntä kohtaan, mutta ajatella kaikkia niitä, joiden nimet ja valokuvat ja osoitteet julkaistiin. Kun ajatellaan tätä ilmapiiriä, jossa heillä tämä on aivan sietämätöntä ja, ja uskonnolliset viranomaiset vielä vahvistavat tätä, samoin uskonnolliset piirit lähellä valtiojohtoa. Nyt on jo kahdeksan ehdokasta presidentinvaaleissa, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että tämä hetkinen presidentti uskoo voimansa jatkaa. Vaalit varmasti ovat tilaisuus muistuttaa Ugandan valtiota sen velvollisuus, velvollisuuksista ihmisoikeuskysymyksissä. Sillä syrjintä, mistä tahansa syrjinnästä on kysymys, se kuuluu yleismaailmaisiin arvoihin ja meidän pitää vedota YK pääsihteerin, että hän tekisi homoseksuaalien puolustamista yleismaailmallisen taistelun ihmisoikeuskysymyksen. Vielen Dank, Frau Kollegin Versia, aber ich Kiitoksia, Versia. Nyt vielä kerran toistan, että täällä ylhäällä on lamppu, jonka alla lukee, että hiljentäkää tahtia. Tulkit täällä pyrkivät tekemään parhaansa, tiedän sen, mutta jos puhujat lukevat tupla vauhtia suoraan paperista, niin työ on aika hankalaa. Eli teidän tulee kunnioittaa puheaikaa, joka teille on annettu, mutta puhua niin, että tulkittelijat pystyvät hoitamaan työnsä, koska muuten tästä, tästä ei ole hyötyä muille kuin niille, jotka ymmärtävät teidän äidinkieltänne. Seuraavaksi Kelly. Sorry, but But the question how many speaking time we have is not in... Kysymys siitä, miten paljon puheaikaa yhteensä on, no se ei ole minun vallassani. Niin. Äh, Herr Kollege Kelly, bitte. Kelly, olkaa hyvä. Äh, Puhemies, ne, jotka asumme kehittyneessä maailmassa, kuilu meidän ja Saharan etäpuolisen alueen välillä käytännössä ja ajattelutavassa on hyvin vaikea ja iso. Katon tapaus on tällainen. Hän oli SMAG-järjestön puheenjohtaja tai perustaja. Rolling Stone sitten tuomitsi äh, hänet ja tuli oikeustapaus. Ja sitten 23. tammikuuta hänet murhattiin. Myöskin homoseksuaalinen vastainen lakiehdotus on sellainen, joiden perusteella homoseksuaalit voitaisiin tuomita jopa 14 vuodeksi vankeuteen. Ugandassa on huomenna vaalit ja täytyy varmistaa, siinäkin yhteydessä, että homoseksuaalien oikeuksia kunnioitetaan. Kiitoksia, Kelly. Seuraavaksi Cashman saa puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tämä on aina surullinen hetki, kun joudumme teke- hyväksymään päätöslauselman ihmisoikeuspuoltajan kuoleman takia. Minusta tämä on vieläkin surullisempaa, koska niin monet, kun monet muutkin, minä tapasin häntä, hän vieraili parlamentissa ja vetosi Euroopan parlamentin, että toimisimme niiden puolesta, jotka toimivat e, Ugandassa. Gay-miehenä henkilökohtaisesti kiittäisin parlamenttia tavasta, jolla se on ollut yhtenä parlamenttina tämän tekstin takana ja se toteaa, että viha, viha LGBT-ihmisiä vastaan alentaa ja heidän ihmisarvonsa alentaminen on täysin mahdotonta hyväksyä. Oikeus, jonka voimme antaa David Katolle, ei ole vain sitä, että tekijät ja syylliset viedään oikeuden eteen rikoksista, jotka ovat tehneet murhasta. Järjetön murha, tämän nuoren miehen murhan, vaan todellista oikeutta voidaan saada aikaan Afrikassa, ja aivan niin kuin hän sanoi, oikein sanoi, ihmisoikeus- ja kansanvapauskysymyksissä olemme antaneet kollegoillemme liian helpon tilanteen näissä kysymyksissä. Parasta, mitä tästä voimme saada, on äh, me tavallaan toimimme edelleenkin siirtomaiden takia ta, lailla, emmekä on kuitenkin valtavasti maita, jotka kriminalisoivat äh, homoseks- homoseksuaalisuuden. Me emme se tuomita nämä maat ja silloin tämä olisi hyvä muisto, ei vain David Katolle, joka on varsinainen <clears throat> jättiläinen kääpöiden maassa. Se olisi myös muistomerkki parlamentille, joka on näin pystynyt puhumaan niiden puolesta, joilla itsellään ei ole ääntä. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitoksia kollega Cashman. Seuraavaksi sitten ryhmien puhujat Kretu aloittaa. Kiitos. Todella lämmin kiitos puhemies. Tämä keskustelu, joka koskee LHBT-ryhmiin koskin, kos, kohdistuvaa syrjintää, ei riitä, vaan meidän täytyy mennä entistä pidemmälle – ja keskustella laajemmin ihmisoikeusloukkauksista ja siitä, mitä eurooppalainen diplomatia voi tehdä. Joulukuussa hyväksyimme samansuuntaisen Ugandaa koskevan päätöslauselman. Haluan kuitenkin esittää kritiikkiäni EUn jäsenvaltioiden vastahakoisuutta kohtaan tässä asiassa. Me pyydämme todella, että Ugandan viranomaiset kunnioittaisivat perusoikeuksia ja että he ehkäisisivät tämänkaltaisia rikoksia. Ja vetämme todella myös komissio siinä, että se edistäisi ihmisoikeuksia näissä asioissa. Kiitoksia Kretu. Seuraavaksi Tain minuutti. Sehr Kollegen, wir werden Hyvät kollegat, tänään on kolmas päätöslauselmaesitys Ugandan asiassa. Lyhyen ajan sisällä Ugandassa Sektierersekte und dem Aufruf im örtlichen Rolling Stone äh, Magazin 100 namentlich bekannt. Tässä on ollut painetta Amerikassa sijaitsevalta kristilliseltä lahkolta ja sitten tietysti tämä paikallinen Rolling Stone-lehti. David Katua vastaan hyökättiin ihan avoimesti vasaroiden ja moukarien avulla. Ja tässä täytyy saada aikaan puolueeton tutkin, tutkimus tästä kuolemasta. Ja myöskin, että saadaan syytettyä. Ja vedotaan Ugandaan, että tällaista lainsäädäntöä Kiitos. Seuraavaksi Romeva Irueda minuutti. Kiitoksia. Minä yhdyn surullisesti ja surullisena tähän että ihmiset ovat ilmaista tästä murhasta ja muistutan siitä, että nyt meidän pitää osoittaa päättäväisyyttä, tiukkaa tahtoa taistella tällaista, tällaisia ei vain murhia, vain kaikenlaista syrjintää vastaan, joka perustuu Afrikassa sukupuolisen suuntautumiseen. Vain 13 maassa homoseksuus on laillista. Muualta pidetään rikoksena. Sitä ei voida mitenkään hyväksyä ja lisäksi EUna meidän pitää taistella tätä vastaan taloudellisesti ja poliittisesti, koska ei pidä unohtaa sitä, että loppujen lopuksi meillä on mahdollisuus äh, auttaa taloudellisesti ja näin voidaan taistella tällaista vastaan. Edelleen on välttämätöntä, että vaino, joka perustuu seksuaalisen suuntautumiseen, tätä vastaan meidän taistella, jotta voidaan vedota myös pakolaisasemaan, jotta voidaan myöntää suojelua EU-ssa tällä hetkellä. Tämä ei ole mahdollista. Jos meillä olisi tällainen mahdollisuus David Katon kohdalla esimerkiksi, niin emme joutuisi nyt pahoittelemaan tätä asiaa, mutta kuinka monta muuta vastaavaa tapausta meillä mahtaa tullakaan. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Kiitoksia. Seuraavaksi Czarnecki, minuutti. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Puhemies, kiitoksia kovasti. Puhumme Ugandan tilanteesta kolmatta kertaa. Lyhyen ajan sisällä. Nyt niin tämä tilanne on hyvin huolestuttava. Mielestäni kyse ei pelkästään ole yhden ihmisryhmän ihmisoikeuksista, vaan ihmisoikeuksista yleensä Ugandassa. Kaikki vähemmistöt ovat vaarassa Euroopan parlamentin ääni, kun se jälleen nostaa äänensä tässä kysymyksessä, niin se on hyvin tärkeä asia. Olen iloinen siitä, että kautta poliittisten ryhmien puhumme yhteisellä äänellä tästä asiasta. Puhumme oikeastaan samaa asiaa. Tietysti aksentit voivat olla vähän eri paikassa, mutta sanoisin, että Ugandassa ihmisoikeudet ovat yleensä vaarassa myöskin tämän ryhmän osalta ja tätä ryhmää meidän pitää myöskin puolustaa. Myöskin poliittisen toiminnan oikeudet ovat asioita, joita myöskin ihmisoikeuksien yhteydessä täytyy painottaa. Kiitoksia, Czarnecki. Siinä olivat ryhmien puheet, nyt sitten muut tai yksi muu puhuja ryhmästä Senetsiin. przewodniczący. Kiitoksia. Brutaali murha, joka koski hyvin tunnettua ihmisoikeuksien puolustajaa katoa. On suuri rikos. Vaikka tekijät saataisiinkin rangaistuksi, niin viha jää jäljelle. 38 maassa homoseksuaalismi on rikos, Afrikan maassa neljässä siitä voidaan määrätä kolme rangaistus. EU tukee aktiivisesti demokraattisia muutoksia Afrikassa emme voi sallia, että ihmisoikeuksia näin drastisella tavalla rikottaisiin. Miten paljon verta pitää vielä vuotaa? Miten monen ihmisen täytyy vielä kuolla, jotta kansainvälinen yhteisö pakottaisi muutokset lainsäädäntöön jo koskien näitä tapauksia, joissa ihmisoikeuksia loukataan Afrikassa? Myöskin kirkon rooli on tärkeä. Se ei ole levittänyt rauhaa ja rakkautta, vaan se tukee tyhmää teoriaa, jonka mukaan homoseksuaalismi olisi vakava sairaus, joka pitäisi parantaa. Vielen Dank, Frau Kollegin Sinis. Kiitoksia. Nyt minulle juuri kerrotaan, että sitoutumattomilla puhujilla on vielä minuutti. Sinclair saa tämän minuutin puheenvuoron vielä. Kiitoksia. Haluaisin työstyksen ennen kuin pidän puheen. Tämä on kolmas kerta, kun meillä on luvattu puheaikaan ei vain sen takia, että olemme riippumattomia jäseniä täällä, ei se tarkoita sitä, että me emme saisi puheoikeutta sitten tästä omasta puheestani. Haluaisin nyt käyttää puheaikani ja kiit- osoittaa kunnioitusta David Katon työtä kohtaan. Hän ei taistellut vain omien oikeuksiensa puolesta, vaan myös muiden LGTB-ihmisten puolesta omassa maassaan ja muualla Afrikassa. Ja on todella surullista, että hän kävi täällä parlamentissa viime lokakuussa ja siltikään me ilmeisesti emme panneet merkille hänen sanojaan, nyt hän on kuollut tai hänet on tapettu. Minusta on aivan uskomatonta, että EU vieläkin myöntää tukea Ugandalle ja minä todellakin Toivon, että tarkistamme politiikkaamme jatkossa. Jos mitään armahdusta ei anneta ihmisille, jotka on asettu syytteeseen sukupuolisen suuntautumisen johdosta, niin meidän pitäisi ottaa pois kaikki apu. Vielä yksi loppukommentti on erittäin surullista. Tämänhetkinen puheenjohtajavaltio EU-ssa, Unkari, on päättänyt kieltää Pride, gay Pride, äh, kulkuen tänä vuonna. Minkälaisen viestin tällainen antaa ulospäin? Kiitoksia. Rova Sinclair. Rova Sinclair. Pyydän anteeksi. Sinclair, puhun teille. Minulle kerrotaan tässä, että teidän avustajanne ei pyytänyt teidän puolestanne puheenvuoroa. Ja jos minulle välitetään tällainen puheenvuoropyyntö, niin puutun siihen kyllä. No, hän ei nyt kuuntele, mutta kerron tämän teille sitten myöhemmin henkilökohtaisesti. Nyt sitten menettelyn ilman puhujalistaa. Ensin Silvestris. Grazie, Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen David Katon murha todella vaatii tiukan tuomion toimielimiltä. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että tämä väkivallan ilmaus on ainoastaan osa pidempää ketjua, jota erilaiset kulttuuriset, etniset, uskonnolliset ja muut vähemmistöt joutuvat kohtaamaan eri puolilla maailmaa. Me olemme esimerkiksi tuominneet sen, mitä koptikristityille Aleksandriassa, Egyptissä on tapahtunut ja se, mitä heidän uskonsa takia heille tehtiin. Uganda on äärimmäisen ähm, herkkä maa. Siellä usein pyritään ainoastaan äh, polkemaan heikkoja ja keräämään äh, taloudellisia etuja. Ja meidän täytyy toimia niin, että pystymme myös EUn ulkopuolella edistämään ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Jäättönmäki minuutti. Hatred and human rights. Puhemies, viha ja syrjintärikkoukset jatkuvat homoseksuaalista vastaan ympäri maailmaa. Hiljattaiset uutiset David Caton kuolemasta on jälleen surullinen esimerkki syrjinnästä ja kovasta kohtalosta, joka näitä ihmisiä koskee. Herra Katon kuolema pitää tutkia perinpohjaisesti ja henkilö tai henkilöt, jotka ovat vastuussa hänen murhastaan, täytyy viedä oikeuden eteen. On raportoitu, että jotkut instanssit, kuten Rolling Stones-lehti, julkisesti ovat vaatineet hänen tappamistaan. Tällaiset väitteet pitää tutkia asian vaatimalla vakavuudella. Puhemies, olen kuullut, ugandalainen ministeri on itse todennut, että hu- homoseksuaalit voivat unohtaa ihmisoikeudet kokonaan. Olen järkyttynyt tällaista kommentista. Kiitoksia. Nyt sitten lopuksi Thun Hornstein. Kiitoksia kovasti puhemies. Kun ajattelen Ugandaa, niin ajattelen, että miten Tämä kaunis maa on kärsinyt Idi Aminin aikana ja vieläkin siellä loukataan ihmisoikeuksia. Olen kiitollinen kaikille kollegoille, jotka näin valppaasti kiinnittävät siihen huomiota. Mutta samalla tavalla pitäisi puhua siitä, mitä vihan, viha kielenkäyttö voi saada aikaan. Esimerkiksi tämä lehti, joka julkaisi katon kuvan, sehän johti tähän murhaan. Mutta vihakieli toimii myös samaan tapaan meillä EU:ssa. ssa on internetsivustoja, kuten Red Watch. Tällä internetsivustolla julkistetaan eh, sellaisten ihmisten nimiä ja osoitteet, joilla on erilainen seksuaalinen suuntautuneisuus, erilaiset näkemykset. Ihan avoimesti vedotaan tai kehotetaan väkevaltaan eh, vähemmistöjä vastaan. Täytyy puhua vähemmistöjen puol- oikeuksien puolesta meillä, mutta tai siis muualla, mutta myöskin meillä omassa keskuudessamme. Vielen Dank, Frau Kollegin Thun und Hohenstein. Kiitoksia kovasti. Näin päättyy menettelyymän Puhuja puhujalistaa ja puheenvuoro saa komission jäsen Kallas. Olkaa hyvä. President. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Aluksi haluaisin osoittaa kunnioitusta David Katon muistolle. Hän oli rohkea ihmisoikeuspuolustaja ja peloten LGTB-aktivisti. Hän oli tällainen johtava ääni ja hän, hänen elämänsä oli uhan ala, alla. Toinen lokakuuta viime vuonna hänen nimensä ja kuvansa muiden väitettyjen LGBT-henkilöiden kanssa julkaistiin ugandalaisessa lehdessä, jonka nimi on Rolling Stone, ja otsakkaan oli Hirttäkää heidät. Häpeämättömällä tavalla ne ihmisten henki vaarannettiin. Tämä oli, hän kuitenkin voitti asiassa, asiassa oikeudessa lehtiä vastaan. 3. tammikuuta todet, tuomioistuin päätti, että lehti oli rikkonut perustuslakeja vastaan ja yksityistä vastaan, ja kantaja voittivat. 26. tammikuuta David Katl tapettiin EU mission johtajensa äänellä ilmaisi järkytyksensä ja vetosi Ugandan viranomaisen, että tutkisivat David Katon murhan perinpohjin ja varmistaisivat, että syylliset joutuvat oikeuden eteen. David Katon kuolema on suurin menetys ihmisoikeuspuolustajalle kautta maailman ja Ugandassa. Hänen kuolemansa myös muistuttaa siitä, kuinka epävarma tilanne näillä ihmisillä Ugandassa ja muualla on. 28. tammikuuta eräs toinen lehti, Red Pepper, julkaisi kammottavan artiklan, jossa oli todella loukkaavia lausuntoja homoseksuaalista. Samoin tämä homoseksuaalisuuden vastainen lakiesitys, joka on otettu esille parlamentissa, on nyt väliaikaisesti hyllytetty, mutta se voidaan ottaa uudelleen esille sitten, kun uusi parlamentti saadaan aikaan tulevien vaalien jälkeen Ugandassa. EUn kanta LGTB-oikeuksista on varsin selvä. Se, että kriminalisoidaan homoseksuaalisuus niin kuin tässä lakissa sanotaan, on vastoin kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja. Lakiesitys on myös vastoin EUn tukemaa YK-julistusta joka koskee seksuaalista suuntautumista ja sukupuolista identiteettiä, joka on vuodelta 2008. EUn missioiden johtavat ottivat tämän esille Ukana hallituksen kanssa monissakin yhteyksissä kaikkein korkeammallakin tasolla presidentin tai pääministerin ja ulkoministerin kanssa, samoin oikeusministerin kanssa ja puhuttiin myös Ugandan ihmisoikeusomisen kanssa 9. helmikuuta. Ihmisoikeustyöryhmä, joka kokoaa yhteen eri kumppaneita Ugandassa, kutsui ihmisoikeuspuolustajien mukaan äh, kertomaan, millaisiin toimiin LGBT-tahot ovat ryhtyneet pettyneet David Keton katon murhan jälkeen 3. helmikuuta EUn valtuuskunta yhdessä kymmenen EU-jäsenvaltion kanssa, jotka ovat edustettuna Ukandassa, samoin mukana oli Norja, aloittivat paikallisen täytäntöönpanostrategian EU-suuntaviivoista koskien ihmisoikeuksien puolustajia. Siinä todetaan käytännöllisesti, kuinka EU-edustusten ja Nor- Norjan, Norja voivat avustaa siinä, että tunnustetaan ihmisoikeuksia taistelijoiden tekemä työ mukaan lukien seksuaalista vähemmistöt ja heidän aktivistinsa. EU jatkossakin aikoo ottaa esille huolensa La- U- Ugandan lakiesitysluonnoksesta ja myös muista toimista, joilla vainotaan LGBT-ihmisiä Ugandassa ja toimme vuoropuolissa hallituksen kanssa. Tämän lisäksi EU jatkossakin haluaa tukea paikallisia ihmisoikeusjärjestöjä, kun ne pyrkivät muuttamaan asenteita Ugandassa. EUn valtuuskunta tulee pian tapaamaan suojelujärjestön, tai joka suojelee ihmisoikeuspuolustajia ja keskustellaan keinosta, jolla voidaan tukea heidän tekemäänsä työtä. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Kallas. Keskustelun päätteeksi meillä on kuusi päätöslauselmaesitystä, joista äänestetään välittömästi.